puhemies. Voilà, bonjour à tous. La séance... Hyvää huomenta. Avataan istunto. Aloitan tiedonannolla. Sain S- ja D-ryhmältä ilmoituksen nimityspyynnöistä parlamentin valiokuntiin. Lista löytyy pöytäkirjasta ja jos tähän ei ole huomioita, kun siihen mennessä, kun pöytäkirja hyväksytään, niin nämä nimitykset hyväksyttäneen sitä myöten. Tässä on ensin neuvoston ja komission julkilausumat ECOFIN-neuvoston pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät 7. syyskuuta. Belgian valtiovarainministeri herra Heinders, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Sanoisin vain, että neuvoston, ECOFIN neuvoston kokous, joka pidettiin Brysselissä, vei meitä eteenpäin kahdessa eh, asiakokonaisuudessa. Siinä hyväksyttiin eh, budjetin vahvistaminen, uudet menettelyt, talouspoliittinen